Kiitoksia komission sen Orban. Tämä lopettaa keskustelumme ja sitten äänestämään. mitä Sallika minun kuitenkin esittää kommentti, jonka aiemmin tein tässä kohdassa ilman puhujalistaa ja äänestysselitysten kohdalla. Tämän Catch the Eye-prosessin alun jälkeen ja ja kun on alettu äänestysselitykset, niin silloin en voi enää siinä vaiheessa ottaa ketään uusia puhujia mukaan. Haluaisin tämän viestin välittää kaikille. Olemme olleet tänään varsin joustavia, mutta mielestäni on tärkeää, että ihmiset ovat tietoiset. Ensin pitää kirjoittautua. Sitten äänestämme kuudesta päätöslauselmasta Gineasta. Yhteinen päätöslauselma kuudelta poliittiselta ryhmältä ja ne korvaavat kaikki muut päätöslauselmaesitykset. Äänestämme nimenhuutoäänestyksenä. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. 33 ääntä puolesta, 34 vastaan, 6 tyhjää hylätty. Herra Higgins. German Puhemies, minulla ei ole korttiani mukana, mutta haluaisin äänestää tämän päätöslausuman puolesta. Wir nehmen das zu Protokoll, das wird aber am Abstimmungsergebnis nichts Otamme tämän huomioon pöytäkirjassa, mutta se ei muuta mitään lopputuloksessa. Se siis hylättiin. Chair, I'm sorry, I don't have my card. anteeksi, minullakaan ei ole äänestyskorttia halusin antaa niitä tätä vastaan. Wir nehmen das alles zu Protokoll. Sie können das Kaikki merkitään ähm, pöytäkirjoihin. Eli tämä tulee sitten kirjallisesti. Sitten tarkistus yksi. Äänestämme tarkistuksesta yksi puolesta vastaan puole, tyhjää. Tarkistetaan tämä äh, koneellisesti. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 37 vastaan, 5 tyhjää hylätty. Sitten äänestämme kokonaisessa äh, päätöslausumasta näin muutettuna huutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Seitsemänkymmentäneljä ääntä, 74 puolesta, ei tyhjää, ei vastaan, eli yksimielisesti hyväksytty. Eli uusi teksti korvaa kaikki päätöslauselmaesitykset. Ja sitten meillä on seitsemän päätöslauselmaehdotusta Iranista. Ensin tämä yhteinen, jonka seitsemän ryhmän on allekirjoittanut. Äänestämme kohdasta kahdeksan erillisenä äänestyksenä. ääni puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten äänestämme koko tekstistä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja näin tämä uusi teksti korvaa kaikki muut päätöslauselmaesitykset. Sitten meillä on kuusi päätöslauselmaesitystä Sri Lankasta. Ensin tämä yhteinen päätöslauselmaehdotus kuudelta ryhmältä, jonka korvaa kaikki muut. Ensin äänestämme kohdasta yksi vihreältä, tarkistus numero yksi vihreältä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus numero kaksi, kohdasta kahdeksan, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 11, tarkistus kolme vihreiltä. Äänet puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äh, kollega Mannilla on kohtaan kolme suullinen tarkistus. Ehdottaisin, että tämä kohta kolme otettaisiin pois tästä sen vuoksi, että tämän toimittaja Kisain Najaganin äh, tilannetta äh, ei ole käsitelty. Mehän olemme asettaneet tai tulemme asettamaan hänet esityslistalle myöhemmin. Esitän, että me ottaisimme hänet tässä pois ja jossain toisessa tilanteessa hänestä toki hän on puhumisen arvoinen. Trakti. Eli siis tähän kolmanteen perustelukohtaan, että tämä otettaisiin pois. Onko vastalauseita tätä ehdotusta kohta? Ei näytä olevan. Äänestämme tästä tarkistuksesta, eli että kolmas perustelukohta jätettäisiin pois puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. Sitten äänestämme kokonaisessa päätöslauselmasta nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 63 ääntä, 60 puolesta, kolme tyhjää. Hyväksytty. Ja olemme päässeet äänestysten loppuun. Haluaisin ilmoittaa, että EPP on pyytänyt, että otettaisiin jäseniksi äh, tähän äh, talouskriisi erityisvaliokuntaan ja näin hänet on sinne nimitetty. Tämän... Herr Posselt, zur